Egyptissä. On tärkeää, että tämmöinen järjestelmä saadaan käyntiin. Huomenna äänestämme näistä mietinnöistä ja suosituksista. Nyt sitten seuraava aihepiiri, yhteiskeskustelu aiheesta Schengenin säännöstö. Ensimmäisenä keskustelimme arviointimekanismista, Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamisesta, Carlos Coelho esittelijänä ja tässä on muutosehdotuksesta kyse ja, ja rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille Rova Renate Weber, jolle annan ensimmäisenä puheenvuoron. Toiseksi puheenvuorossa. E arvoisa kom- puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, olemme saaneet aikaan sopimuksen Schengenin arviointijärjestelmästä. Sillä arvioidaan, miten Schengen-säännöstö toteutuu tällä välin asiat ovat nyt parantuneet, mitä tulee Schengen-järjestelmän hallinnointi. Nyt on olemassa sopimus, joka suojelee kansalaisten oikeuksia ja vahvistaa turvallisuutta. Haluaisin ottaa kantaa muutamaan kysymykseen Arviointimekanismi siirtyy hallitusten välisyydestä järjestelmään, joka on yhteisöjärjestelmä. Tähän mennessä komissio on ollut vain tarkkailijana. Nyt se saa tehtäväkseen valvoa ja seurata tilannetta. Harjoitusseuranta se on vastuussa useimmista päätöksistä, erityisesti mitä tulee vuosittaisiin ohjelmiin ja monivuotisiin ohjelmiin. Sama koskee paikan päällisiä tarkistuksia ja suosituksia, joita tehdään raportin jälkeen. Olen siis sitä mieltä, että ehdotukset, joita on tehty koskien arviointia, ne ovat hyviä ja sitten voidaan jatkossa vielä parantaa ja korjata. Eri virastot ja tahot Euroopassa äh, toimivat yhteistyössä. Sitten on myös mahdollisuus arvioida, jos on vakavia puutteita, joita tu, jotka, jotka johtaisivat siihen, että otetaan väliaikaisesti rajavalvonnat käyttöön sisärajoilla. Tehän tiedätte, että tästä on kysymys. Varsin usein jäsenvaltiot ryhtyvät tällaisiin toimiin populistista syistä. Kolmanneksi täytyy lakata käyttämästä erilaisia standardeja. Ei pidä toimia niin, että eroja on hakijamaiden ja Schengen-hakijoiden välillä. Schengenin lainsäädäntöä pitää noudattaa aivan tarkasti sen jälkeen, kun on siirrytty EU-jäseneksi ja sen jälkeen myös. Mekanismin pitää olla erityisen tiukka. Joissakin tapauksissa voidaan nähdä, että joitakin ongelmia liioitellaan. On tärkeää, että arviointimekanismi on olemassa ja on tehdä, tärkeää tehdä paikan päällisiä tarkistuksia, jos ei muuta ei, ja valvoa sekä sisä- että ulkorajoja. Se on erityisen tärkeää ja sitten pitää arvioida tuloksia. Ja tähän mennessä arviointi on ollut epätäydellistä, sitä pitää parantaa. Tarvitaan täsmällisiä tietoja siitä, missä määrin Schengenin lainsäädäntöä noudatetaan ja aivan erityisesti pitää voida reagoida välittömästi ja ryhtyä toimiin, jotta ei mikään jäsenvaltio saa sellaista vaikutelmaa, että voisi nauttia rankaisemattomuudesta. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Se vahvistaa demokraattista valvontaa jota parlamentti harjoittaa. Parlamentti saa informaatiota prosessin kaikissa vaiheissa, kaikista äh, tärkeistä kysymyksistä. Ja äh, minkälaisia korjaustoimia on suunnitella niin edelleen. Mielestäni tämä on todellista edistystä. Mielestäni edistytty on myös avoimuudessa. Euroopan parlamentti saa paremmin tietoa. Tähän mennessä Euroopan parlamentti ei ole saanut käyttöönsä näitä tietoja ja nyt mielestäni olemme olleet oikeassa, kun olemme toimineet sen puolesta, että tehostaisimme omaa rooliamme näiden kysymysten kohdalla. Olen sitä mieltä, että tässä on kyse hyvästä yhteistyöstä toimielinten kesken ja kiitän komission jäsentä, Val- Hollannin ja Alankomaiden puheenjohtajavaltioita. Nyt on päästy hyvään konsensuksen. Voin todeta, että ehdotukset tänään tutkimme e- edustavat todellista edistystä verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, mitä tulee avoimuuteen ja voin myös todeta, että Euroopan parlamentilla on ollut tärkeä rooli neuvotteluissa sikäli, että se on aina osoittanut tiukkuutta ja on aina puolustanut omia näkemyksiään. Ehdotankin teille, että hyväksyttäisiin tekstin alkuperäinen versio. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Rava Weber seuraavaksi. Colleagues, each year a survey is carried niin, joka vuosi teemme tällä tutkimuksen siitä, että kuinka Euroopan kansalaiset näkevät Euroopan unionin. Joka kerta yli 50 prosenttia toteaa, että suurin saavutus EUlle on vapaa liikkuvuus. Näillä vastauksilla on hyvä syy olemassa. Euroopassa, joka oli ennen jaettu sodan takia, niin tietenkin vapaan alueen liikkuvien antaa taas Suuri tunteita on yhdessä suuressa talossa. On myöskin helppo huomata tämän taloudelliset vaikutukset yrityksille. Miksi tässä on puolitoista vuotta epäröity ratkaisun etsimisessä asiassa, jotenkin kansalaiset niin paljon haluavat? Vastaus on yksinkertainen ja myöskin monimutkainen samanaikaisesti. Populistiset puolet ovat olleet vahvoja monissa jäsenvaltioissa – ja vaalit ovat muuttaneet hallitusten kokoonpanoja, mutta tässähän nyt sitten ollaan. Schengenin rajavalvontajärjestelmä, teksti, joka esittelijä esittää, tekee selkeät säännöt ja tarkistukset siihen, kuinka viime toimenpiteenä voidaan asettaa rajatarkastukset, jota voidaan välttää mitä väärinkäytöksiä tämän suhteen. Pitää todetta, että olisin halunnut sadan prosentin yhteisön päätöksen siitä, että varavalvonta aloittaa, mutta eikö kyllä tämän aikaa vielä koittanut. Kuitenkin on reilua todeta, että olemme onnistuneet saamaan kuitenkin jonkunnäköisen yhteisön ulottuvuuden tähän ja lisätakuita sille, että voidaan taata se, että mekanismi sitä ei käyttä väärin. Tämänhetkiset mahdollisuudet rajavalvonnan aloittamiseksi niitä on selvennetty ja suojalauseiden yhteydessä pitäisi todeta, että täällä on suhteellisuustesti, liittyen näihin toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin. Ja pitää tehdä myöskin kokouksia jäsenvaltioiden kesken, kun puhutaan rajatarkastusten aloittamisesta ja myöskin komissio tiedottaa. Rajavalvonnan aloittaminen, joka tehtiin vaikka aikaisemmin neuvoston pyynnöstä komissiolle, niin tämä on viimeinen mahdollisuus sitten – jos on todellakin vakavia uhkia rajavalvonnan suhteen. Mutta tässä tapauksessakin ehdotus tulee komissiolta sitten syvällisen harkinnan jälkeen. Muitakin tarkistuksia pitäisi todeta tässä, että tuotiin johdannosan kappale, jossa katsotaan, että meidän vuonna 2011 sitoumus siitä pidetään kiinni – että suuri osa, suuri määrä kolmannen maiden kansalaisia ylittää rajan, niin tämä sinänsä ei ole yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden uhka. Ja se aika, jona voi ylläpitää yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden perustuvat eh, eh, rajatarkastukset, ei saa ylittää kahta kuukautta. Komissio tulee sitten esittämään parlamentille ja neuvostolle vähintään vuosittain raportin alueen toiminnasta ilman rajatarkastuksia. Ja tämän pitäisi kattaa myöskin kaikki päätökset rajatarkastuksen tekemiseksi tämän ajan sisällä. Haluaisin todeta muutaman sanan sen myöskin edustaja Bowlen mietintöä, jossa varjo esitteli. Todellinen saavutus tässä on se komission rooli. Tämä mekanismi perustui vertaisarviointiin ja muutenkin tulevaisuudessa komissio on vastuussa päätöksistä, joka komiteologimenettelyssä tai yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tai sitten toimien yksin. Neuvosto voi tehdä suosituksia komission ehdotuksesta. On mielenkiintoista myöskin todeta, että tämä päätöksen tekoprosessi yhteydessä, niin jokainen toimielin on antanut päätöslausumia ja ovat todenneet, että kaikki päätökset arviointi ikäisen muuttamiseksi pitää antaa myöhemmin parlamentin tutkittavaksi. Jos tämä hyväksytään, ja toivottavasti hyväksytään, tämä olisi ennakkotapaus, koska tässä tutkitaan artiklaa 17 aika kreatiivisella tavalla, koska alunperin todetaan, että meitä pelkää pitäisi pelkästään kuulla. Kiitos. Seuraavana Rova Crichton, neuvoston nimissä. Kiitos. Puhemies, hyvät edustajat. Irlannin puheenjohtajan puolesta haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että olimme, olemme saaneet aikaan yhteisymmärryksen tämän Schengenin alueen hallinnoinnista. Tämä sopimus vastaa Euroopan neuvoston pyyntöön uuden siitä, että arviointimekanismeja pitää parantaa ja syventää ja että pitää katsoa tällaista poikkeustilanne, poikkeustilanne valmiutta muuttaa rajavarmontavaatimuksia. Euroopan neuvosto on selvää siitä, että tällä ei haluta mitenkään vaikeuttaa vapaata liikkuvuutta. Ja senpä takia me haluamme toisaalta vahvistaa ja suojella vapaata liikkuvuutta ja toisaalta saada tämän paketin läpi. Tämä on yksi kaikista tärkeimmistä saavutuksista Euroopan integraatiossa. Vapaata liikkuvuutta arvostetaan suur- suuresti ja se on kansalaisten jokapäiväinen realiteetti Euroopan unionissa sekä niiden kolmansien valtioiden kansalaisten, jotka asuvat tai vierailevat laillisesti Schengen-alueella. Nämä äh, kansalaiset ja, ja, ja turistit äh, matkustavat äh, miljardin kertaa EU-ssa vuosittain ja yksi tärkeimmistä konkreettisista hyödyistä unionissa on nimenomaan vapaus matkustaa. Ja sen takia meidän pitää vahvistaa näitä järjestelyjä, joilla varmistamme Schengenin toimivuuden. Uusi vahvistettu Schengenin arviointimekanismi, joka on yhdessä mahdollistaa reagoinnin poikkeuksellisiin uhkiin ja se samalla varmistaa myös toiminnan avoimuuden. Olen täysin tietoinen siitä, että neuvottelut eivät ole olleet helppoja. Me aloitimme suurin, suurin eriä, eriävin kannoin oikeudellisesta perustasta, mutta tämä on nyt pystytty hoitamaan. Ja me onnellisesti olemme pystyneet jatkamaan aikaisempien puheenjohtajakausien työtä. Nämä vaikeudet on voitettu ja teidän kantanne on myös otettu huomioon mahdollisimman laajalla rintamalla. Tämä sopimus sisältää myös yhteisen julkilausuman, jonka ovat allekirjoittaneet neuvosto ja komissio, joka varmistaa sen, että komission jatko, mahdolliset jatkoehdotukset Schengenin arviointijärjestelmän muuttamiseksi tuodaan Euroopan parlamentin käsittelyyn konsultoitavaksi tänne, jotta teidän kantanne voidaan jatkossakin ottaa mahdollisimman laajasti huomioon ennen kuin lopullista tekstiä hyväksytään. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, haluaisin kiittää parlamenttia, tätä parlamenttia siitä, miten se on tehnyt yhteistyötä eh, sopimuksen aikaansaamiseksi. Ymmärrän, että eh, Schengenin eh, arviointi, mietintöluonnos hyväksyttiin eilen Libe-valiokunnassa ja toivon, että tämä avaa mahdollisuuden täysistunnon hyväksyä tämän ehdotuksen. Haluaisin kiittää erityisesti edus, eh, esittelijöitä, rouva Renate Weberiä ja herra Carlos Coelhoa, joiden sitoumus ja kova työ näissä ehdotuksissa on ollut ehdottoman tärkeää, jotta sopimus saatiin aikaan. Koko puheenjohtajuuskausia ja, ja puheenjohtaja ja neuvosto arvostaa teidän työtänne. Odotan keskustelua tässä huoneessa, tässä salissa ja tulen kuuntelemaan teidän erilaisia kantojanne. Pyydän anteeksi, että minun täytyy valitettavasti lähteä vähän aikaisemmin, koska minun täytyy osallistua MFF-kolmikantaneuvotteluihin. Mutta kiitän jo etukäteen yhteistyöstä. Olen varma, että neuvosto ja komissio ovat teidän käytettävissänne myös jatkossa. Kiitos kovasti. Nyt sitten Rouva Malmström komission edustaja. Minister. Kiitoksia puhemies. Arvoisa parlamentin jäsen, arvoisa ministeri, juuri vuosi sitten samassa salissa olimme varsin hankalassa tilanteessa. Oli varsin kovia jännitteitä, tunteenomaisia jännitteitä kolmen toimielimen kesken. Tällä hetkellä aikaa nyt on kulunut aika paljon ja johtuen tiivistä neuvottelusta parlamentin Teillä on tässä erittäin tärkeä rakentava rooli ja eri puheenjohtajavaltio puheenjohtajavaltioiden välillä, niin olemme saavuttaneet tyydyttävän sopimuksen Schengenin hallinnointijärjestelmästä. Nyt meillä on välineet käsissä, joiden kautta voimme vahvistaa Schengeniä, ja näin ollen komissio voi täysin antaa tukensa kompromissille, joka on saatu aikaan. Haluaisin kiittää esittelijöitä, herra Koelioa, Renate Weberia, että te olette tiedän, kuinka kovasti olette tehneet työtä eri avustajien ja varjoistajien kanssa. Olette olleet todella upeita tällä pitkällä pitkässä rupeamassa. Kompromissi, joka, kompromissi, joka saatuun, saatiin aikaan, se on huomattava parannus tämänhetkiseen verrattuna. Kuten tiedätte, on jo olemassa mekanismi, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanokykyä Schengenin yhteydessä. Kuitenkin on tullut selväksi, että tämä ei ole sellainen mekanismi, jota täysin tarvitsemme. Tarvitsemme uutta mekanismia, joka varmistaa sen, että alue, jossa ei ole sisärajavalvontaa, suojellaan paremmin. Siellä pitää olla paremmat välineet identifioida puutteita varhaisessa vaiheessa ja näin pitää voida varmistaa, että tarvittavia, tarvittaviin toimiin jatkossa ryhdytään. Tarkistettu mekanismi tulee tässä palvelemaan. Samalla kuitenkin saadaan aikaan suurempaa avoimuutta ja seurattavuutta uudessa järjestelmässä. Komissio saa tärkeän koordinoivan roolin arviointi tehdään komission toimesta yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Jos huomattavia puutteita, vakavia puutteita tulee esiin, mekanismi mahdollistaa sen, että voidaan ryhtyä erityistoimiin, kuten esimerkiksi ottaa käyttöön Frontex-rajavaltiovartiojoukkoja. Ja vaikkakin on varsin epätodennäköistä, että tällainen tulee käymään, uudessa järjestelmässä on myös mahdollisuus vastata reagoida tilanteisiin, joissa suositukset välittömästä toiminnasta eivät riitä, jotta voidaan varmistaa johdonmuka, että, että vakavat puutteet ulkorajoilla korjataan asianmukaisella tavalla, niin uuden mekanismin mukaan voidaan koordinoidusti ryhtyä väliaikaisiin sisärajojen valvontatoimiin. On selkeästi kuitenkin todettu, että tämä voi olla vain poikkeuksellinen toimenpide, viimeisen, viimeinen keino todella kriittisessä tilanteessa. Ja näin vain pyritään varmistamaan, että ongelmat voidaan ratkaista minimoiden vaikutukset vapaaseen liikkuvuuteen uudessa järjestelmässä on monia etuja myös parlamentin kannalta katsottuna. Parlamentilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa Schengenin alueen toimintaan. Se saa kaiken relevantin tiedon ja sekä komissio että neuvosto ovat ilmaiset poliittista tahtoaan kuulla parlamenttia Schengenin arviointimekanismin yhteydessä. Yhteinen julkilausuma, joka seuraa päätöstä, selkeästi toteaa, että mikä tahansa tulevaisuuden ehdotus komissiosta, jolla muutetaan mekanismia, se välitetään parlamentin tietoisuuteen ja sen lausunto otetaan huomioon mahdollisimman tarkasti ennen kuin lopullinen teksti hyväksytään. Joten uskon, että tällä selvennyksellä, kun näin vahvistetaan molempien välineitä, voimme olla ylpeitä yhteistä kompromissista. Ja jälleen kerran, niin kuin aikaisemmassakin keskustelussa, tämä osoittaa, että olemme tehneet hienoa yhteistyötä ja voimme näin palvella eurooppalaisia kansalaisia. Kiitoksia. Kiitos. Kovasti. Nyt sitten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Weber, EVP. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Irlanti on tällä viikolla esittänyt kaksi suurta asiaa ja vienyt loppuun sisäasioissa, eli turvapaikka ja Schengen. Joten kyllä Irlannin puheenjohtajakausi on ollut hyvin menestyksellinen onnittelut tästä. Ja toivottavasti myöskin monivuotisissa rahoitusnäkymissä tämä onnistuu, että saatte siellä edistystä aikaiseksi rahoituksen suhteen. EPP on Schengen-alueella nähnyt tämän yhtenäisen alueen suurena Euroopan saavutuksena ja Renata Weber ja Palko ovat tehneet loistavaa työtä tämän suhteen. Mutta puhutaan nyt suoraan, tällä on onkin ääriliikkeitä, Le Pen, ja muut Alankomaissa, jotka pyrkivät populistiset sanomaan, että tätä Schengenin aluetta ei tarvitse. Ja tätä vastaan meidän pitää puhua. Tällaisille populisteille emme saa jättää areenaa käyttöön. Schengen ei tuo vähemmän, vaan enemmän turvallisuutta. Se on se perusviesti, joka tämän päivän lakimuutoksen avulla saamme aikaan. Tämä tulee vahvistamaan vielä. Ja näin nämä populistit veisivät vain Euroopan takaisin pimeään menneisyyteen. Myöskin arviointi kehittyy. Esittelijä mainitsin täällä ja komission jäsen, minä odotan tässä jo ensimmäisiä neutraaleja raportteja tästä ja toivon, että täällä tarkastetaan kriittisesti. Me tarvitsemme neutraaleja raportteja, joita sitten varmaankin kaikki sisäasiainministerit eivät katso niin mielellään. Eli tämä Frontexin toiminta tulee kyllä vahvistamaan toimintaa. Ja sitten olen myöskin varma, että parlamentin arviointia tähän löytyy mukaan. Se on kuitenkin ikävä asia. Minä en ymmärrä, miksi neuvosto ei ottanut meitä tähän mukaan tässä syntyy vähän sellainen kuva, että nyt halutaan päättää neuvoston takahuoneessa yksin asiasta, eikä mitään avoimuutta luoda. Tätä ei voi ymmärtää, ja tämän takia parlamentti tulee myöskin tulevaisuudessa taistelemaan parlamentin oikeuksien puolesta, ja toivottavasti saamme silloin parempia tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Sitten sosialistiryhmän puolesta herra Enchiu. În primul rând vreau să-i felicit pe cei doi raportori pentru... Kiitos. Haluaisin onnitella molempia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä. työ on vienyt kaksi vuotta, mutta tähän on, nyt on päästy näin pitkälle. Haluaisin äh, aloittaa sanomalla, että Schengenin hallintosopimus on jo mennyt paljon pidemmälle kuin mitä komissio esitti pari vuotta sitten. Varmasti kuitenkin edistystä on tapahtunut nykytilanteeseen verrattuna, koska hallitusten välinen lähestymistapa on johtanut väärinkäytöksiin ja, ja, ja liikkumisen rajoituksiin väärinkäytökset ovat varmasti vain, tai nämä tiedetyt väärinkäytökset ovat vain jäävuoren huippu varmasti paljonkin on jäänyt piiloon. Haluaisin sanoa, että tähän saakka on ollut olemassa kaksi arviointijärjestelmää. Toinen aika joustava ja löysä, jota sovelletaan kaikissa Schengen-maissa, ja toinen, toisenlainen arviointijärjestelmä, joka koskee hakijamaita. Ja tämä hallitusten välinen järjestelmä johti siihen, että kandidaattimaita, kuten Romania tai Bulgaria, pidettiin Schengenin ulkopuolella vaikka siellä kaikista tiukimmin rajoja varjeltiinkin. Nyt kuitenkin on edistystä tapahtunut, säännöt koskevat kaikkia ja toivottavasti arviointijärjestelmä tai arviota, arviointimekanismi eurooppalaistetaan ja, ja teho, sitä tehostetaan ja komission roolia vahvistetaan. Komissio arvioi maita ja arvioi tilanteita, pitäisikö sisärajatarkastuksia ottaa käyttöön poikkeustilanteissa. Ja uskon, että myös Frontexin tietoja voidaan käyttää hyväksi. Nämäkin järjestelmät ovat olleet käytössä, mutta me tarvitsemme komission koordinoimaa seurantaa eh, sellaisissa tapauksissa, joissa on todettu tehottomuutta ja jonkunnäköistä avustus- ja tukijärjestelmää tarvitaan ja toisaalta sitten tämmöistä pelotejärjestelmää, jos komissio katsoo, että väliaikaisesti pitää ottaa käyttöön rajatarkastukset, jos jollakin rajalla on selkeästi todettu puutteita ja virheitä. Komissiolla on päässyt kaikkien tietoon ja varmasti tämä arviointiprosessikin tulee komissiossa valvottavaksi sen seurauksena mahdollisesti tulee muutosehdotuksia. Minun maani ja muutkin jäsenvaltiot, jotka ovat tällä hetkellä Schengenin ulkopuolella, katsovat, että tämäkään säädöstö ei riitä, jos ei samalla haluta ottaa uusia jäsenvaltioita Schengenin mukaan. Meidän hakemuksemme on jätetty jo pari vuotta sitten ja se, että meitä ei hyväksytä, ei liity mitenkään käytettäviin, käytettäviin to, toimeenpantaviin toimiin eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Haluaisin ehdottaa uutta eurooppalaista järjestelyä, että jäsenvaltiot hyväksyttäisiin, uudet Schengenin valtiot hyväksyttäisiin parlamentissa. Kiitos, Renate Weber. Tämä taitaa olla virhe puun lopussa, mutta joka tapauksessa tartun tilaisuuteen. Kiitän lämpimästi Irlantia, koska ministeri joutuu pian poistumaan ja haluan kiittää todella lämpimästi teitä, että on saatu tämä asia ja sen käsittely loppuun. No, rouva ministeri, Haluatteko te vastata näihin esitettyihin kysymyksiin tässä vaiheessa? Akkor folytatjuk. Ja zöldek. Jos näin olen, niin mennään eteenpäin vihreiden ryhmään. Rouva Stanoka, puolitoista minuuttia. Dear President, dear Minister and... Arvoisa ministeri, komission hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitämme herra Koelio Rova Weberiä heidän pitkistä ponnistelusta, kun on pyritty varmistamaan parlamentin kannan siinä muodossa, kun se hyväksyttiin Libe-valiokunnassa vuosi sitten. On todella valitettavaa, että nämä ponnistelut eivät saa menestystä aikaakseen, aika, aika, osakseen vihreissä. Olemme puolustaneet Euro, EU-välinettä, jolla mm, mitä tulee rajavalvontaan ja Schengenin harviointiin, me olemme myös vahvasti vastustaneet sitä, että tarkistettaisiin oikeusta perustaa Schengenin liittyvässä lainsäädännössä. Näin suljetaan pois parlamentti teosta, vaikkakin komissio ei onnistunut puolustamaan yhteisö menettelytapaa asianmukaisella tavalla, niin parlamentti piti kuitenkin edetä asiassa ja äh, tämä kompromissi, joka perustuu vapaaehtoiseen konsultaatioon, tuskin on hyvä. Ja vielä lopuksi täällä on viittaus laittomaan maahanmuuttoon. Sitä ei voida hyväksyä vihreissä ollenkaan. Kun otetaan huomioon tämä yllämainittu, me emme voi tukea tätä 29.5. sopimusta, kun poistetaan äh, rajavalvontavapaa järjestelmä. Tämä tulos selvästikin on Schengenin integriteetin vastaista. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmän eh, e puolesta herra Van Dalen. Mikrofonin kanssa. Mike, Let us try another one. Koitakaa toista mikrofonia. This is better? Yeah. Okei, okay, start again. Niin, otan alusta. Kiitoksia. Puhemies, sopimus Schengenin uudistuksesta – sallii sen, että väliaikaisesti voidaan tehdä rajatarkastuksia Schengen-alueella, mutta oikeastaan Schengen-aluehan on rajaton alue. Rajojen poistaminen oli tavallaan pyhä asia. Ja nyt tässä on poikkeuksia ja tietenkin vaikka terroriiskun uhatessa. Minusta tämä menee aika pitkälle, koska rajavalvonnan poistaminen taas aiheuttaa sen, että ihmiskauppiailla on vapaat kädet koska päivittäin naisia kuljetetaan ympäri Eurooppaa ja pakoitetaan prostituutioon. Ja me emme voi puuttua tähän, koska EUn tuomioistuin on tuomiossaan todennut, että Alankomaissa saa olla korkeintaan 90 tuntia videomateriaalia rajapaikoilta käytettävissä. Eli ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on, liikkuminen on tärkeämpää. Jotta kai tämä on johtanut myös siihen, että se on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti pitäisi kuitenkin taistella rikollisuutta vastaan. Vapaa liikkuminen, vapaa liikkuvuus on tietenkin tärkeää, mutta emme saa unohtaa myöskään näitä rikollisia. He käyttävät kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen. Aina vapaat rajat, ei kiitos. Kiitos, EFD puolesta herra Fontana puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Pitää todeta, että vähän kyllä nyt vähän epäilen tätä Schengenin kompromissia, koska meillä on tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne jäsenvaltioissamme. Enkä ymmärrä, miksi ei voida tehdä rajatarkastuksia silloin, kun vaikka suuria maahanmuuttovirtoja näkymissä. Tämähän on myöskin hätätapaus ja erityisesti sellainen tilanne, joka on aika usein tapahtunut. Luin, että hätätapauksissa voidaan tehdä rajatarkastuksia, mutta ei niinkään, mutta jos tilanne vaikka jatkuu sitten kauemmin vai kuusi kuukautta, mitä sitten voidaan tehdä? Ei mitään. Sitten ikävä kyllä pitää todeta, että noudattaa maissa jotka eivät ole taloudellisesti aina samalla viivalla kuin joissain maissa pyritään myöskin hyötymään sosiaaliturvasta. Eivät kaikki ole hyviä. On paljon myöskin rikollisuutta ja on vaikeaa vastustaa rikollisuutta, jos ei ole tarpeellisia tarkastuksia rajoilla. Esimerkiksi minun maassani, Venetsian alueella, aika usein on pyritty palauttamaan henkilöitä omille alueille, mutta tämä on ollut vaikeaa. Joten Schengenin vapaa liikkuvuus on tavallaan hyvä, mutta tässä on myöskin huononsa puolet, jos ei pysty palauttamaan henkilöitä eikä pysty tekemään rajatarkastuksia niin tarvittaessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Gue. Rova Ernst, kaksi minuuttia. Äh, Hyvät naiset ja herrat, sisärajojen poistaminen ja valvonnan poistaminen kuuluvat Euroopan korkeimpiin saavutuksiin. Nämä ovat yhteisö, hyvä, eikä niitä voi mielivaltaisesti hallituksen päätöksellä palauttaa. Ne kuuluvat perusoikeuksiin, nimittäin vapaa liikkuvuus on perusoikeus. Ja jos on jotain selkeitä puutteita rajavalvonnassa, jossa on uusia poikkeustapauksia, että jäsenvaltiot luonnollisesti katsovat, mitä tapahtuu. Jos tällainen uusi säädös astuu voimaan, niin se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat ovat ilmaisu siitä, että rajoja pitäisi ryhtyä valvomaan uudelleen ja tällä äh, rajatarkastukset oikeudettaisiin ja silloin maahanmuuttajista tulisi äh, eurooppalaisen äh, politiikan syntipukkeja. Tämä neuvoston suositus, kun sitä katsotaan, se oikeuttaa rajavalvonnan palauttamisen ja komission pitäisi olla jonkunnäköinen valvoja tässä, parlament- tässä prosessissa. Parlamentilla ei ole mitään sananvaltaa tässä asiassa. Jos ajatella, että tämä on yhteisöllinen lähestymistapa, niin meilläkin pitäisi olla sana, sana sanottavana. Molemmat esittelijät mielestäni ansaitsevat kiitoksensa ja, ja, ja kunnioituksen. He ovat kaksi vuotta taistelleet asian puolesta ja tämä on oikein ja olen iloinen, että tämmöinen arviointimekanismi saatiin, saatiin yleensäkään pystyyn. Sitä pitäisi yhtä lailla myös toteuttaa hakijamaissa. Kuitenkin me olemme hävinneet ja toivon, että tästä ei tule esi ennakkotapausta siihen, että parlamentin oikeuksia poljetaan. Schengen ei saa olla poliitikkojen ja hallitusten hausbändi, ja sen takia tämä ei ole hyvä kompromissi. Kiitos. Nyt sitten riippumattomat herra Silstra. Voorzitter, ik heb me al vaker verzet tegen Schengen. Het opheffen van de binnengrenzen was wellicht een aantal op papier. Oli jo usein vastannut schengen alueelta. Mutta tietenkin tämä oli hyvä ajatus, mutta käytännössä kuitenkin nämä haitat ovat suurempia kuin edut. Schengenin vapaa-alue vetää kyllä rikollisia maagisesti puolensa, ja suuremmat jäsenvaltiot ovat heikentyneet. Miksipä ei voitaisi luoda uudestaan rajatarkastuksia kun jäsenvaltiot näkevät niitä tarpeellisena. Ja kukapa nyt ei voisi näyttää passia joskus, jos tällä tavoin sitten voidaan estää se, että tämä maa, maahan eivät tulvi sitten rikolliset. Eihän vapaa liikkuvuus tästä kärsi. Miksi kaikki ovat niin allergisia rajatarkastuksia kohtaan? Schengen on tyyppinen, tyypillinen esimerkki eurooppaista politiikasta, joka joutunut raiteiltaan pois. Kyllä EUn pitäisi katsoa asiaa tarkemmin. Kiitos. Seuraavana Rova Matthew, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission hyvät naiset ja herrat. Esittelemme tehnyt varsin hyvää työtä ja tätä kautta olemme voittaneet kahdellakin tavalla äh, hallinnointijärjestelmän hyväksi. Ensinnäkin kansallinen vapaa liikkuvuus on säilytetty ja varmennettu ja vapaa liikkuvuus on perusvapaus se vahvistaa Euroopan kansoja monille konkreettinen ilmentymä Euroopan kansalaisuudesta. Eh, Schengenin alue vapaa liikkuvuutta, liikkuvuutta mainitaankin monta kertaa yhtenä hienompana asiana Euro- EUssa. Se on olennainen vapaus, jota ei haluta kyseenalaistaa ja vaarantaa sisarojen valvonnan pitää aina olla tällainen viho viimeinen toimenpide, mutta kuitenkin suhteellinen. Näin voidaan myös vahvistaa Schengen-alueen turvallisuutta tämän uudistuksen myötä, joten eurooppalaisten tilannetta. Nyt meillä on eurooppalainen tehokas mekanismi, jolla voidaan arvioida tilannetta alueella. Me voimme objektiivisesti arvioida rajojen valvontaa, kun harjoitetaan asiantuntijoiden harjoittamaa seurantaa paikan päällä. Meillä on myös keinot vahvistaa valvontaa ulkorajoilla, mikäli se on tarpeellista, jotta kansalaiset eivät joudu kantamaan hintaa vuotavista rajoista. Jos puutteita todetaan, niin tilanteeseen puututaan ja kyseisen jäsenvaltioiden pitää mm, saada aikaan toimintasuunnitelma, jota vahvistetaan kyseisiä rajoja jos tällainen puute ja äh, hankaluus jatkuu, silloin voitaisiin väliaikaisesti ottaa sisärajavalvonta käyttöön, mutta ei pidä, pidä olla naivi. Tässä on kyse aivan erityistä toimenpiteistä. Tämän takia jäsenvaltiot ovat vapaita väliaikaisesti valvomaan sisärajojen johtuen yleistä järjestyksestä ja turvallisuudesta, joka on kaikkein tärkeintä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä uudistus on tärkeä askel eteenpäin ja näin saamme välttämättömät eurooppalaiset välineet, joilla voidaan paremmin valvoa rajojemme. Tämän uudistuksen kautta voimme varmistaa Schengen alueen kansalaisille, joiden sisällä he voivat vapaasti liikkua täydessä turvallisuudessa. Tämän paketin myötä olemme voittaneet erittäin tärkeän taistelun johtuen äh, esittelyiden sitkeydestä. Ikävä kyllä, neuvosto tässä tilanteessa ei ole osoittanut kovinkaan demokraattista asennetta ja pahoittelen tätä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Mathieu. Seuraavaksi puheenvuoron saa kahdeksan minuuttia herra Goebbels. Vuonna 1985 minä pyysin allekirjoittama, olin mukana ensimmäisen Schengenin sopimuksen allekirjoittamisessa. Sopimus, jota kovasti kehuttiin. Ja sisäpoliittisista syistä jotkut jäsenvaltiot ovat halunneet ryhtyä enemmänkin taistelemaan laitonta maahanmuuttoa vastaan ja, ja ihmiskauppaa. Ja, ja, ja sen takia, että että Ranskan, Italian äh, rajoille tuli paljon tunisialaisia 2011. Äh, e- unionin politiikka äh, perustuu siihen, että ihmisiä ei sisärajoilla tarkasteta artiklat 78-79 tapaavat tänään. Ja kun sanotaan, että poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kolmesta maista tulee yhtäkkiä suuri määrä pakolaisia, silloin komissio voi väliaikaisia toimia toimin ryhtyä ja väliaikaisesti ottaa käyttöön rajaa tarkon rajavalvonnan. Jotkut jäsenvaltiot ovat pyrkineet tulkitsemaan tätä perustamissopimusta niin, että, että tällaisia tilanteita saataisiin, saataisiin, tilanteessa saataisiin otettua käyttöön sisärajavalvonta ilman komission päätöstä. Ja itse asiassa komissiohan voi puuttua asiaan, mutta se, että parlamentille äh, ei ole edes annettu tietoja. Minä en tällaista äh, tilannetta hyväksy. Äh, kuka voi valvoa näitä puolitoista miljoonaa Schengenin rajoja ylittävää vuosittain? kuka haluaa valvoa päivittäin niitä rajatyöläisiä, jotka ovat rajan takana töissä. Minä en ole tyytyväinen tähän. Meidän täytyy sanoa ei. E, tämä pelon logiikka e, ohjaa liian monia hallituksia vielä tänäkin päivänä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro minuutin ajaksi Rouva Sargentinille. stay open here. Judith? Take my. Because they open here. <laughs> That's the, the reason. I'm sorry. It is ja. Dank u voorzitter. Kiitoksia puhemies. Vuoden keskustelujen jälkeen arviointimekanismista ja että katsotaan sitä, että kuinka rajat voidaan sulkea, kuten niitä voidaan, kuinka niitä voidaan valvoa. Meillä on lopuksi tulos. No miltä tämä nyt näyttää nyt sitten? Vuoden keskustelun jälkeen jäsenvaltiot itse päättää asiasta. Haluatko he aloittaa uudestaan rajavalvonnan? He eivät halua ottaa parlamenttia mukaan päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että he haluavat todeta omille kansalaisille, että me, omat rajat ovat meidän käsissämme. Alankomaiden hallitus tarkistaa parin tunnin ajan kuukausi lähinnä itä-eurooppalaisia rekisterinumeroita, jotta voidaan näin taistella rikollisuutta vastaan. Eli itä-eurooppalaiset ovat siis rikollisia. Näin ainakin meille kerrotaan kansalaisille. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Vlasek. Vážený pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. O novele pravidla... Puhemies, arvoisa komission arvoisa herrat, kun puhumme Schengen-järjestelmästä ja Schengen-alueesta, niin siitä puhutaan toimielinten kesken varsin, ja näin on ollut pitkään kompromissi, jonka olemme saavuttaneet. Sen mukaisesti pitäisi voida uudistaa rajavartiointia poikkeuksellisissa tapauksissa, jos kyseisen maan sisäinen turvallisuus on vaarassa. Ja vasta sitten, kun on kuultu muita jäsenvaltioita Euroopan komista, mielestäni tämä teksti on tasapainoinen, mitä tulee uusiin sääntöihin. Minusta on hyvä, että voidaan myös seurata tilannetta sen suhteen, jos ei, että ei noudateta laittomia rajavaltion tsekkiläisillä on kielteisiä kokemuksia Saksan rajalta pitäisi olla uusi väline, jolla valvotaan Schengen-järjestelmän toteutumista ilman, että valvotaan sisäisiä rajoja. Mielestäni tämä on yksi, tämä on kaiken kaikkiaan kuitenkin yksi suurimmista menestyksistä EU-ssa. Meidän yhteisen etumme pitää liittyä yhteen tehokkaaseen yhteistyöhön Schengen-järjestelmän sisällä. Sen pitää tukeutua vastuullisuuteen. Thank you. Uh, last... Kiitos. Viime vuonna Schengenin järjestelmä kärsi suurista maahanmuuttajavirroista ja jotkut maat ottivat käyttöön yksipuolisesti rajavalvontoja. Nyt koitetaan saada pidettyä kansi kiehuvan kattilan päällä, mutta, mutta ratkaisu tulee liian myöhään eikä se ole riittävä. Jotkut joitakin val- tarkastuksia on sallittu vain rajallisen ajan. Tämäkin on liian vähän ja liian myöhään. Itse asiassa ainut työ jäsenvaltioiden välillä, joka jotka toimii silloin, kun maat ovat samanarvoisia. Euroopan järjestelmä on täysi katastrofi kansalaisille ja tätä on tehty poliittisen ideologian e- edesauttamiseksi, eivätkä Euroopan kansalaiset sitä hyväksy. Tämä ideologia on se, että Euroopan manner on yhtenäinen maa, Euroopan Yhdysvallat, jota se tosiaankaan ei ole. EU on menettänyt kosketuksen realiteetteihin ja siinä mielessä realiteetti menee aina ideologin edelle. Kiitoksia, herra Batten. Herra Batten. Herra Karos. Niin teille halutaan, te olette todellakin ollut varsin hyvä puheenvuorossa, koska kaksi äh, sinistä korkeannusta ilman. Haluatte hyväksyä nämä kysymykset? Hyvä. Hienoa. Herra Garros. Monsieur le Président, Monsieur Batten vient nous dire que... Kiitos puhemies. Se, että sanotaan, että rajavalvontapolitiikka on katastrofi, tiedämme, että Britannia ei kuulu Schengenin alueeseen. Herra Batten, voisiko, voisitteko selvittää, miksi Britanniassa on niin paljon laittomia maahanmuuttajia, kun te ette kuule, kuulu tähän vietävän Schengeniin ja miksi teillä siis maahanmuuttajia liikaa? Ja nyt rouva Morvain vuoro. Mrs. Morvai? Thank you very much. Kiitoksia puhemies kaikella kunnioituksella herra Battonia ja muita länsiryhmämme kohtaan. Itä-eurooppalaisena kysyisin teiltä, haluat, haluaisitteko uudellaan, uudelleen tavallaan harkita koko vapaata liikkuvuutta, työntekijöiden ja ihmisten vapaa liikkuvuutta EUn sisällä. Voisitteko ystävällisesti ottaa ajatella, ottaa huomioon myös va- vapaan pääoman liikkuvuuden. Muussa tapauksessa kyllä mielellämme suljemme rajat läntiseltä pääomalta ja otamme vastuun omasta taloudestamme uudestaan. Niin, se on katastrofi. Kerkö niin, emme ole Schengenin järjestämässä, mutta edelleen me kärsimme sen vaikutuksista, koska on helpompi ihmisten päästä Kaleen kautta meille ja sitten tulla sieltä Britanniaan. Ja on oikeassa. Vaikkakin meillä on, pitäisi olla rajavalvonta, kuitenkin maahanvalvontapolitiikka on minun maassani katastrofi. Ei pelkästään unionin syytä, vaan hallitukselta puuttuu halua laittaa todelliset maahanmuuttopalvelutoimet toimet toimeen. Ja totta, tämä on totta minun maassani, mutta me olen ihan EUn syytä. Ja sitten Rova Morgan kysymykseen, vapaa liikkuvuus. Ei, emme usko vapaaseen liikkuvuuteen minun puolueessani. Me uskomme valvontaan ja maahanmuuton val- ja valvottua rajapolitiikkaa. Emme halua estää ihmisiä tulemasta, mutta haluamme, että, me, että meitä valvoisi hallituksemme meidän maamme etujen mukaisesti eikä ideologian etujen mukaisesti. Ja tietenkin ihmisten valvominen huomattavasti helpompaa kuin, kuin pääoman valvominen, joka on taas lukuja tietokoneella. Eli haluaisin nähdä politiikkaa eri kentillä britti ihmisten etujen mukaiseksi. mukaiseksi. No. Kiitoksia herra Batson. Nyt sitten minuutti puheaikaa herra Obermeierille. Danke, herr President. Kiitos puhemies. Minä en voi yhtyä tähän juhlintaan. Jotain positiivista komission ehdotuksessa on ulkorajojen eh, vuotaminen. Eh, tarkoittaa sitä, että se pitää, ne pitää sulkea, mutta väärin on se, että päätös eh, rajatarkastusten käyttöönotosta on byrokratisoitu ja johtaa siihen, että jäsenvaltiolta viedään päätösvalta. Tämä on isku jäsenvaltioiden itsenäisyyttä vastaan. Tämmöinen byrokraattinen menettely, joka pitää hakea komissiolta ja pitää neuvotella jäsen, naapurivaltioiden kanssa ja niin edelleen ja näin edelleen. Se sitten johtaa johonkin ihan tyhjään tai sitten myöhästyneisiin reaktioihin Joten tässä äh, Bryssel tekee päätöksen meidän edestämme. Kiitos, herra Obermeier. Puolitoista minuuttia, äh, herra Papa Nikolau. Kiitoksia, puhemies. Ilman muuta on selvää, että Schengen-sopimus on todellakin hyvä edistysaskel. Ja haluaisin onnitella molempia esittelijöitä. Ja voin myös todeta, että minä itse esittelijänä olin kolmannessa mietinnössä, jos katsotaan Schengenin kodeksin uudistusta, joka on ollut seuraamassa näitä asioita. Ja tämä kaikki käsiteltiin ensimmäisessä käsittelyssä ja äänestämme siitä huomenna. Sitten tähän Schengen-mietintöön, eli Schengen-alueen vapaa liikkuvuus. Tämä on tietenkin yhteistyötä, joka on hyvin pitkälle vietyä Euroopan unionissa, mutta tämä vaatii myöskin jäsenvaltioiden kunnioittamista. Ja jotta tämä sitten onnistuisi, pitää kaikkien jäsenvaltioiden käsi kädessä edetä asiassa. Yksipuoliset toimenpiteet, ne loukkaavat Schengenin järjestelmän periaatteita. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että näiden toimijoiden vastuuttomuus on johtanut siihen, että eivät ehkä tunne kunnolla Schengen-aluetta. Sillä Schengen on hyvin pitkälle menevää politiikkaa. Haluaisin antaa tästä esimerkki. Ne, jotka ajattelevat, että he voivat äh, antaa laittomia passeja tai vääriä passeja maahanmuuttajille, ne eivät olekaan tunne tätä järjestelmää. He eivät tiedä ollenkaan, miten Schengenin alue toimii, ja he eivät myöskään tiedä, miten nämä tulokset, miltä ne näyttävät. Komission jäsen haluaisin kuulemma teiltä vastauksen tähän. El señor Seuraavana puolitoista minuuttia López Aguilar. Pleno del Parlamento Europeo está conociendo... Kiitos, puhemies tämä Schengen-paketti. Öö, me äsken keskustelimme turvapaikkapaketista ja nyt Schengen-paketista. Ja nämä kysymykset öö, kuuluvat tiivisti toinen toisiinsa. Sitten myös öö, arviointimekanismi ja, ja väliaikainen rajavalvonnan palauttaminen sisärajoille. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, miten paljon jäsenvaltiot ovat ponnistelleet keskinäisen luottamuksen aikaansaamiseksi pyrimme varmistamaan tätä pakettia, joka on todella tärkeä ajatellen vapaan, vapaaseen liikkuvuuteen liittyvän lainsäädäntöön ja ennen kaikkea mitä tulee Euroopan kansalaisiin itsensä, koska kyseinen paketti on käynyt läpi pitkät neuvottelut, yli vuoden neuvottelut johtuen populistisista pyrkimyksistä, jotka pyrkivät uudelleen kansallistamaan politiikan, joka Lissabonin sopimuksessa halutaan eurooppalaiseksi. Ihmisten vapaasta liikkuvuudesta on kysymys. Yksi posti on toimittu neuvostossa ja se on ollut näiden neuvottelujen taustalla ja se on aiheuttanut tämän pattitilanteen. Siksi pitäisi nyt välittää sellainen viesti kansalaisille, että Euroopan parlamentti tulee tarttumaan siihen, että mikä tahansa tuleva muutos jatkossa tähän tärkeään lainsäädäntöön varmistaa sen, että Euroopan kansalaisia edustetaan, jotka arvostavat vapaata liikkuvuutta. Se on yksi parhain, hienoimmista aarteista, hienoimmista elementeistä Euroopassa lainsäädännössä. Ja se, tätä kautta Eurooppa todella e, edustaa kansalaisiaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Keller. En voi nähdä, että tämä Schengen-uudistus on mitään etu, etuja eurooppalaista. Tämä uudistus on tavallaan uusi syy sille, miksi sisärajat pitäisi sulkea. Aitat ulkorajoilla voivat tarkoittaa mitä tahansa. Tai ei mitään joko paljon maahanmuuttajia tai vähän maahanmuuttajia. Onko tämä sitten syy sulkea ulkorajat? Uskoisin, että näin oikeastaan tyhjennetään matkustusvapaus Euroopassa. Päätös onkin kansallisella tasolla, vaikkakin sisärajat ovat asia koskevat kaikkia eurooppalaisia. Myös parlamentti ei saa sitä roolia Schengenin arvioinnissa, mikä heille kuuluisi. Kiitän esittelijöitä erityisesti heidän panoksestaan, mutta loppujen lopuksi todeta, että eurooppalainen ja demokraattien uudistus Schengenin suhteen ei ole onnistunut. Ja tämä on sääli, koska Schengen on kuitenkin Euroopan unionin peruspilari. Kiitoksia. Gracias, señora Keller. Tiene la palabra por... Kiitoksia. Seuraavaksi Panie przewodniczący, nie ulega chyba wątpliwości, że swobodny... Kiitos puhemies epäilemättä mm, ihmisten vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin tärkeimpiä saavutuksia. Kansalaisemme voivat liikkua, asua ja tehdä työtä muissa jäsenvaltioissa. Väliaikaiset rajoitukset ovat ymmärrettäviä, jos on joku poikkeuksellinen uhka, esimerkiksi terroristiuhka, joka, joka kohtaa jotakin jäsenvaltiota. Kuitenkin on sellaisiakin ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan rajavalvontaa taloudellisista syistä. Nämä ovat perusteettomia ehdotuksia, eivätkä ole yhteisön oikeusjärjestyksen mukaisia ne eivät ole myöskään Euroopan kansalaisten intressien mukaisia. Nimittäin maahanmuuttoon liittyy hyötyä ja etua. Maahanmuuttajat tuovat isäntämailleen taloudellista hyötyä ja senpä takia meidän pitää varmistaa ulkorajat niin, että laiton maahanmuutto ei uhkaa meidän maitamme. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Salavrakos. Kiitoksia puhemies. Schengen-järjestelmä on selkeä edistysaskel vapaan liikkuvuudelle Euroopassa, mutta sillä on myös kielteisiä seurauksia. Olen vakuuttanut siitä, että täytyy puolustaa jäsenvaltioiden rajojen turvallisuutta, jotka ovat äh, ilman, että EU puuttuu asiaan jos yleinen järjestys vaarantuu. Meidän tarkoitu- tehtävänämme on varmistaa se, että maahanmuutto vastuu jakautuu tasaisesti, mutta miten tässä onnistutaan, puhemies, hyvät kollegat, 26 Schengen-alueen jäsenvaltiosta kuusi valtiota ottaa vastaan kaiken maahanmuuttovirran. Pohjoisen maat, maat, joilla ei ole merirajoja välimerelle, eivät edes ymmärrä, minkälaisissa ongelmissa Kreikka on verrattu ja sen väestö on. Talous, sosiaaliset rakenteet omassa maassani ovat joutuneet kärsimään huomattavista hyökkäyksistä. Ikävä kyllä taakka ei jakannut tasaisesti jäsenvaltioiden välillä vuosina 2007-2011 vain miljardia annettiin kuudelle jäsenvaltiolle tälle toimista tilanteessa. Kuitenkin kustannukset olivat yli 30 miljardia Kreikalla tällä kaudella. You took a second sheet of paper. Niin, te käytätte tässä jotakin toista paperia. Seuraavan... No, voitte unohtaa sen. Uh, is Mr. Golnish? Onko herra Golnish paikalla salissa? Ei. Hyvä. Puolitoista minuuttia. Seuraavaksi edustaja Gal. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. On tietenkin tärkeä viesti, joka meidän pitää viestittää eteenpäin tällä sopimuksella. Eli tällä olemme parantaneet asioita ja näin voimme vahvistaa järjestelmää. Järjestelmää, joka sitten samanaikaisesti on tehokas ja avoin, joten haluaisin onnitella Koelioa ja Weberiä tehdystä työstä. Tämä oli todellakin vaikea ja paljon neuvotteluja käytiin, mutta tulos, jonka saimme, on minun mielestäni hyvä. Tämän arviointimekanismin tulee olla tehokas ja koko Schengenin paketin tulee olla tehokas ja tämä on varmaan meidän kaikkien etujen mukaista. Kansalaisille on varmaankin hyvin ymmärrettävää se, että monissa tilanteissa jäsenvaltiot voivat ehkä olla hieman hermostuneita rajatilanteissa. Ja jos meillä on hyvä järjestelmä, niin tämä, näistä vaikeat tilanteet voidaan ratkaista. Komissio tulee tulevaisuudessa olemaan aktiivisempi. He ovat vastuussa raporteista ja koordinoinnista ja Iloitsen myös, että tämä vanha periaate, jossa mitattiin kahdella eri mitalla, on nyt haudattu. Eihän voi olla niin, että meillä on eri säännöt eri maille, siis hakijamaille ja Schengenin jäsenmaille. Siis hyvä, että meillä on kaikilla samat säännöt. Tämä on myöskin meille kaikille lisäarvo ja toivotan meille onnea ja menestystä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa minuutin ajaksi Rova Guillaume. Kiitoksia puhemies. Solidarisuus Schengenin lainsäädännössä on kärsinyt viime aikoina liikkumisen vapaus, joka kyseenalaistettiin viime aikoinakin monissa jäsenvaltioissa. He kuitenkaan ei voi perustella syytöksiä, jotka liittyvät väärinkäytöksiin ja virheisiin. Nationalista syistä olemme kuitenkin saaneet kompromissin, joka säilyttää tämän perustavanlaatuisen kysymyksen yhteisölainsäädännössä. Olisi tietysti halunnut mennä vielä pidemmälle tässä asiassa ja parlamentin eri oikeudet alueessa, joka koskee suoraan kansallisten oikeuksiin, joita me juuri edustamme. Nyt on pitää, tehtävänä on varmistaa se, että voimme luottaa järjestelmän niin kuin alun perinkin. Tarvitaan alue, jossa ei pidä uskoa, että kaikki vaivat johtuvat naapurimaista Pitäisi voida hallinnoida paremmin EU-tasolla maahanmuuttovirtoja yhteisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Guillaume. Sitten Rova Ford. Thank you. The ability to control one's own borders omien rajojensa valvonta kuuluu jokaisen valtion omaan toimivaltaan. Ja vaikka Britannia ei kuulu Schengeniin, niin olen sitä mieltä kuin neuvostokin, että jäsenvaltioiden hallitusten päätöksenä on ottaa käyttöön rajavalvontaa. Kuitenkin komissio voi, voi tunnistaa näitä riskejä. Nimittäin on ollut sellaisia yksityishenkilöitä, jotka ovat olleet riskinä johonkin, jossakin jäsenvaltiossa ja ovat tehneet rikoksia sitten muissa jäsenvaltioissa, joissa heitä ei tunne tunnettu. Vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeää. että Meidän pitää kuitenkin suojella myös kansalaisiamme, joten tähän pitää saada lisää tietojen vaihtoa mahdollisesti vaaralliset, vaarallisten ihmisten tunnistaminen on tärkeää. Ja tiukemmat raja, tiukemmalla rajavalvonnalla näitä voidaan tunnistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Sarva Makovei. Mulțumesc. Susțin cele trei Kiitoksia puhemies. Minä tuen näitä kolmea Schengenin paketin mietintöä, koska ne juuri puolustavat vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Ja tämä on hyvin, hyvä arvo, jonka olemme saaneet aikaiseksi Euroopan unionissa. Haluaisin tässä viitata muutamaan ehdotukseen. Ne Schengen jäsenvaltiot, jotka eivät pidä niin tiukkoja sääntöjä kuten on Bulgarialla ja Romanilla tällä hetkellä käytössä. No nyt kuitenkin kaikkien pitää nostaa standardeja, myöskin vanhemmissa jäsenvaltioissa. Sisärajojen valvonta on mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijat tulevat sitten myöskin katsomaan matka, matkustajia busseissa – ja tarkastamaan paikan päällä, ovatko nämä kyseiset henkilöt sitten, ovatko ne laittovia vai eivät. Ja mitä sitten tulee rajovalvonnan järjestämiseen sisärajoilla, tietenkin tähän on tiettyjä rajoituksia olemassa verrattuna tämänhetkiseen menettelytapaan. Vain jos Euroopan unionin komissio neuvoston pyynnöstä antaa hyväksynnän tälle hyvin tiukkojen kriteerien pohjalta. Tällä tavalla voidaan hyväksyä. Näin voidaan suojella yleistä järjestystä. Tämä kaikki tietenkin tulee takaamaan vapaan liikkuvuuden Euroopassa ja myöskin kaikkien kansalaisten tasa-arvon. Kiitoksia, herra Morais. Kiitoksia puhemies Tulmitsen jäsenvaltiosta, joka ei kuulu Schengen-alueeseen. Ja Kuitenkin arvostan vapaata liikkuvuutta Schengen-alueella ja voidaan ajatella opportunista tilannetta, joka aiheutti tämän tilanteen. Varmasti voimme nyt analysoida edistystä, jota esitelty saaneet aikaan edustajat Weber ja Koilio. Ja tietysti ymmärrämme, missä määrin parlamentti on vastalausesta puuttuu yhteispäätösmenettelyä ja on ollut monenlaisia ongelmia, mutta meidän pitää kuitenkin arvioida sitä, mitä esitelty ovat saavuttaneet ja minkälainen hyppäys on saatu eteenpäin tästä opportunismista, jossa aikaisemmin oltiin ja voin arvioida henkilönä, kansalaisena, jolla, joka ei nauti tästä vapaasta liikkuvuudesta Schengen-alueella. Mutta tämä on sanotaan demokratista valvontaa, avoimuutta. Tämä ei ole täydellinen tilanne, mutta todellista edistystä on saatu aikaan. Siksi minun ryhmäni arvostaa tätä saavutusta ja mielestäni tässä todella on päästy eteenpäin. Täydellistä tämä ei ole, mutta edistystä kyllä. Gracias. Kiitoksia, herra Moraes. Rouva Koratska, onko kaikki hyvin? Speech, sorry, sorry. Okay. I just raised the blue card. Minuutin puheenvuoro vasta. Minä vahingossa laitoin sinisen kortin pystyyn. Medio. Hienoa. Sitten puolitoista minuuttia herras Kurjalle. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Ensin haluan onnitella meidän esittelijöitämme Koelio ja Weberia, jotka ovat tehneet kovaa työtä saadaksemme aikaiseksi tämän tuloksen, joka me täällä on edessä. Me tarvitsemme valvontamekanismin eurooppalaisella tasolla, jossa myöskin jäsenvaltiot ovat mukana. Mutta pitää myöskin ymmärtää sitä, mitä pitää muuttaa. Puhun tässä nyt rajavalvonnan aloittamisesta erityistilanteissa. Tietenkään vapaa liikkuvuus ei tässä, sitä voi asettaa kyseenalaiseksi, mutta samalla pitää myöskin katsoa tilanne, vakavia tilanteita. Meillä on myöskin ollut jännitteitä eri jäsenvaltioiden kesken vaikeina aikoina, kuten niin sanotun arabikevään aikana. Ja silloin on varmaan hyvä katsoa asioita, koska meillä on vielä liikaa erimielisyyksiä. Jos Yksimieliset toimenpiteet voivat johtaa myöskin meidän solidaarisuutemme sitten vaikeuksiin. Joten kaikki meidän kansalaisten, heidän pitäisi vapaasti pystyä liikkua ilman poliisia, ilman asiakirjoja, ilman mitään epäilyksiä. Ja kyllä näin meidän yhteisömme kasvaa ja kehittyy. Mutta kuitenkin jotkut kuulijat täällä lehtereillä – Varmaankin heistä kuulostaa, että me olemme palamassa aikaisempaan maailmaan, joka ei enää ole olemassa, ja tätä me emme halua. Kiitoksia. Palabra. Kiitoksia. Seuraavaksi puolesta minuuttia Rova Boskutelle. No sitä? Eiköhän ole paikalla. No selvä, vuorossa onkin herra Protasek. E, panie przewodniczący pani komisarz! kiitos puhemies hyvä komissaari vapaa liikkuvuus ilman passia ilman rajoja on yksi tärkeimmistä todisteista siitä että eurooppa on yhdistynyt tätä ei voi epäillä. tässä puhutaan kahdesta asetuksesta toinen liittyy uusiin rajatarkastusten väliaikaispaloittamissäädöstyksiin. Ja on hyvin tärkeää vapaan liikkuvuuden kannalta, että nämä uudet muutokset, joita nyt ollaan hyväksymässä, ovat riskaabeleja. Minä en ymmärrä, miksi on yleensäkään ehdotettu. Minä aion siitä huolimatta kuitenkin molempia mietintöjä, mietintöjen puolesta äänestää sen takia, että rajatarkastusten käyttöönotto ja arviointi siitä, onko joku valtio täyttänyt edellytykset. Nämä pitää, näitä pitää katsoa pakettina ja niitä komission pitää valvoa. Komissio on perustopimusten valvoja ja sen pitäisi todella valvoa sitä, miten näitä sääntöjä noudatetaan. Maahanmuutto ei ole mitenkään tämmöinen tekosyy rajavalvonnan otella. Me ymmärrämme kyllä, että väärinkäyttäjä on olemassa, mutta tätä pitäisi vähentää. Senora Flesikova. Edustaja Flesikova on seuraava puhuja. Kiitos puhemies komission jäsen. Schengenin alueen aikaansaaminen on yksi suurimmista edistyksellisistä asioista, joka Euroopan unionissa on saatu aikaiseksi. 62 prosenttia kansalaisista pitää sitä menestyksekkäänä. Vapaa liikkuvuus on yksi unionin perusoikeuksista ja siitä on pidettävä kiinni. Siksi on luotava tasapaino vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden välille. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi taata tämä kansalaisilleen. Viime vuonna nähtiin, että vapaa liikkuvuus oli uhattuna. Jokaisen maan pitää kuitenkin huolehtia sisärajoista niin, että vapaata liikkuvuutta ei uhata. Rajatarkastusten uudelleen käyttöönotto olkoon mahdollista ainoastaan erityistapauksissa. Kaikenlainen rajatarkastusten uudelleen käyttöön ottaminen on todella ääri toimi. Tällaista päätöstä ei voida hyväksyä yksittäisenä yhden jäsenvaltion päätöksenä. Tässä komission on oltava toimivaltainen ja Euroopan parlamentti ei saa jättää prosessin ulkopuolelle. Ja sitten äh, Mezaros, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Úgy politikai, mint állampolgári szempontból is a Schengeni dokumentumok az uniós viván... Kiitos puhemies. Politikkana ja kansalaisena olen sitä mieltä, että Schengenin säännöstö on yksi suurista unionin aikaansaannoksista. Tämä on järjestelmä, jota on ylläpidettävä ja edelleen kehiteltävä. Meidän on pidettävä kiinni vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Jos sisärajatarkastuksista tulee säännönmukaisempia, niin tämä on takapakkia. Me kaikki vielä muistamme, minkälaista oli ennen – kun rajoilla tarkastettiin yhä uudestaan. Nyt sen pitäisi olla mahdollista ainoastaan poikkeustapauksissa. Siitä ei saa tulla nyt sääntö, vaan sen on oltava siis poikkeus. Maahanmuuttoa tapahtuu totta kai, mutta vastaus maahanmuuttoon ei saa olla uusi rauta esiriippu. Ongelmat pitää hoitaa toisella tapaa. Vapaa liikkuvuus on yksi niistä vapauksista, jonka varaan yhteisömme on rakennettu. Se on ainutlaatuinen asia koko maailmassa. Meidän täytyy nyt edetä ja ottaa takapakkia. Monet maat nyt tuntevat etäisyyttä, kun ulkorajat ovat niin tiukat. Meillä pitää olla tietyt takuut yhteistyöstä niiden maiden kanssa, jotka ovat Schengenin alueen ulkopuolella. Pitää taata turvallisuus, avoimuus ja se, että vahvistetaan kansalaisten vapauden tunnetta. Se on meille kaikille tärkeää. Kiitokset ja Kelly. Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin kiittää komissiota tästä julkilausumasta parlamentille tällaista hyvin tärkeästä alasta. Myöskin onnittelen puheenjohtajavaltiota ja siitä työstä, jota se on tehnyt myöskin turvapaikka-asioissa. Todella tätä täytyy arvostaa. Valitettavasti ministeri piti lähteä, mutta hän kuitenkin kertoi, että puheenjohtajakauden alulla, alussa eh, hän yritti tai on yrittänyt aina tulla kaikkiin istuntoihin. Ja nyt pitäisi mainita se, että neuvosto ei ollut paikalla ja se johtui siitä, että Grayson eh, tai että neuvostoa ei ollut kutsuttu paikalle. Yleensä Creighton on kyllä kaikissa keskusteluissa ollut läsnä. Minä tuen näitä ehdotuksia. Schengen on osa Euroopan unionia, pääoman tavaran ihmisten liik- vapaata liikkuvuutta ja niin edelleen. Kuitenkin kaikkea täytyy aina kontrolloida ja valvoa, erityisesti erityistilanteissa – ja tätä varten on nyt ehdotettu, että voidaan väliaikaisesti näitä tarkastuksia ottaa käyttöön. Siinä on järkeä. Määräaika olisi korkeintaan viisi vuorokautta. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja se myöskin rauhoittaa kansalaisia sekä jäsenvaltioiden tuen näitä ehdotuksia. Kiitokset keli ja puolitoista minuuttia Engel. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Mielestäni tässä on kiintoisa ristiriita, sillä Schengenin, Schengenin on tärkeää sekä Euroopan unionille että unionin ulkopuolella ja kuitenkin me sitten asetamme kyseenalaiseksi tämän ja mietimme sitten tätä, sitä, että Euroopan unionissa ei ole enää sisärajoja. Syy tähän kaikkeen on Euroopan unionin epätäydellisessä rakennuksessa. Me emme vielä ole toimineet ainakaan unionitasolla siten, että luomme tällaista yhtä ainoa aluetta. Tässä syy siihen, miksi me emme tarjoa riittävästi tukea ulkorajoille, esimerkiksi Kreikalle ja Maltalle, ymmärtääksemme niiden ongelmia ja miksi jäsenvaltiot sitten toimivat toisin kuin suojelevat tätä vapaan liikkuvuuden periaatetta Euroopan unionissa. Parlamentti on oikeassa vastustaessaan sitä, mitä tässä on ehdotettu. Se on kuitenkin kaukana siitä, mitä toivoimme. Göbelskin siihen jo viittasi oikein hyvin. Eli me olemme kaukana tavoitteesta, koska me, e, me, me puhumme näistä turvallisuushaasteista ja myöskään naapurit eivät pysty tarjoamaan riittäviä turvallisuuden tasoja kuin me toivomme. Meidän täytyy nyt lopettaa tämä, meidän täytyy suhtautua tähän eurooppalaisesti, eurooppalaisella hengellä, koska muussa tapauksessa Schengen jää vaan jäsenvaltioiden intressien riitakentäksi ja kansallisten intressien eh, eh, edistämiseen. Kiitokset eh, Engel ja seuraavaksi puolitoista minuuttia. Pana Jotova, olkaa hyvä. Господин председател, уважаеми колеги, бих искала да поздравя докладчика. Puhemies, kollegat, haluaisin onnitella esittelijä Koelioa sitä, että hän pääsi sopiin, sopuun neuvoston ja komission kanssa näistä säännöistä. Hän pystyy pitämään kiinni näissä pitkissä hankalissa neuvotteluissa parlamentin kannoista. Hyvä, että tulevaisuudessa Schengenin arviointimekanismi on eurooppalainen väline, ei hallitusten välinen. Keskeinen Euroopan komission rooli ja jatkuva parlamentin kuuleminen huolehtisi siitä, että koko järjestelmästä tulee voimampi ja tehokkaampi. Uskoakseni uudet säännöt tukisivat koordinointia ja turvallisuutta jäsenvaltioiden kesken, koska Schengenin alueessa on todella kyse luottamuksesta, vastauksista ulkoisiin haasteisiin. Silloin yhteistyö on kaikkein tehokkainta. Näin voitaisiin välttää estää kaksinaiset standardit, jotka nyt kohdistuvat Bulgaria ja Romania. Näin nämä maat voisivat liittyä Schengenin mukaan. Tämä varmasti parantaisi geopoliittisesti turvallisuutta alueella. Nyt jo maissa huolehditaan korkeasta turvallisuuden tasosta. Bulgaria huolehtisi myös hyvin EUn ulkoisista rajoista ja toivon, että Schengen-päätöstä ei nyt enää liikaa lykätä, koska näin syntyisi epäilyjä siitä, voiko Euroopan unioni pitää omista säännöistä ja päätöksistään kiinni. Kaikki viivästykset myöskin tukisivat euroskeptisyyttä, vaikka tarvittaisiin enemmän Euroopan mielisyyttä. Kiitos. Kiitokset äh, Painajautovalle. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. Ensimmäinen mm, Vias de yksi minuutti, olkaa hyvä puhemies. Kiitokset Karlokselle ja Renatelle. Nyt olemme päässeet äh, askelin eteenpäin Schengen-ulottuvuudessa äh, ja kansalaisten vapaassa liikkuvuudessa. Te olette tehneet mainiota työtä, valtavan työn ja kiitämme teitä siitä. Parlamentti ja Parlamentti on tehnyt työn hyvin, neuvosto huonosti. Neuvosto on toiminut epä toiminut joustamattomasti. Parlamentti on teidän ansiostanne onnistunut saamaan käsiinsä tarpeellista tietoa valvonnasta ja arvioinnista. Kuitenkin täytyy huomauttaa, että meiltä, me, meidän täytyy vaatia tulla kuuluiksi silloin, kun tehdään uudistuksia tähän järjestelmään ja viittaan suoraan Malmströmiin. Parlamentti valvoo tarkasti, mitä tässä oikein tapahtuu. Kiitokset. Kiitokset Dias de Meralle. Seuraavaksi minuutti. La palabra por un Niin, minuutti. Luhan, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies nyt näiden kahden asetuksen avulla voidaan parantaa Schengenin arviointijärjestelmää ja voidaan päästä paremmin käsity, parempaan käsitykseen siitä, mitä oikein tapahtuu ulkorajoilla, erityisesti Itä-Euroopassa. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että Euroopan tasolla ei pyritä ratkaisemaan e-, Romanian ja Bulgarian ongelmaa, ja Romania ja Bulgaria eivät näin pääse Schengeniin. Tässä puhutaan väärinkäytöstä. Se kuitenkin on täysin vastoin pääperiaatteita Euroopan unionissa. Jälleen kerran on heitetty nurkkaan se mahdollisuus, että kaikki unionin kansalaiset saisivat nauttia samoista oikeuksista, koska on valtioita, jotka eivät pysty hyötymään näistä samoista oikeuksista. Tämä populistinen toiminta ohjaa siihen, että Euroopan unioni heikentyy ja kansalaiset eivät pidä siitä. Meidän täytyisi meidän täytyisi vastata siihen, miten nämä valtiot pyytävät päästä tähän Schengen-järjestelmään ja täytyisi myös tarjota mahdollisuuksia täytäntöönpanna Schengen-järjestelmää myös näissä valtioissa. Ja voita, täytyisi poistaa nyt vihdoinkin tämä epäoikeudenmukaisuus. Kiitokset. Kiitokset Luhan ja seuraavaksi Jentke. bardzo chciałem podziękować. Kiitos oikein paljon. Haluaisin korostaa suuresti sitä, että Schengen-alue on yksi tärkeimmistä asioista kannattaa EUta ja se on erityisen tärkeää nyt kun EUn vastaiset liikkeet kasvavat. Kansalaiset todella arvostavat liikkuvuus, liikkuvuuden, vapaata liikkuvuutta ja myöskin ulkorajoilla. Siksi minä olen sitä mieltä, mikä on erityisen tärkeää, on tarkastukset ulkorajoilla ja ulkorajavaltioissa. Tämä on sekä jäsenvaltioiden etu että kaikkien muidenkin EU-maiden etu. Ja Siksi haluaisin tukea kaikkia järjestelyjä, joilla pyritään vahvistamaan ulkorajatarkistusten tehokkuutta. No, tietysti. Kiitokset Zemke ja seuraavaksi Zazio Vieka, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission ehdotus selkeästi osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat harjoittaneet nyt painostusta. Ratkaisut eivät vaikuta ainoastaan Schengenin alueen toimintaan, mutta kyseenalaistavat myös yhden EUn perusajatuksen vapaasta liikkuvuudesta. Viime vuodet ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot sisäpoliittisista syistä tekevät tyhjäksi yhteisiä arvojamme, esimerkiksi asettamalla uudelleen käyttöön perusteettomat sisärajatarkastukset. Tällainen saattaisi levitä ympäri EUn, jos tämä hyväksytään. Siksi olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että komission ja parlamentti pitäisi voida valvoa niitä tapauksia, joissa sisärajatarkastukset otetaan uudestaan käyttöön. Jäsenvaltioille ei tässä voida jättää ihan vapaita käsiä, siksi minä tuen sitä ajatuksetta, että komission pitäisi valmistella sitä, miten sisärajatarkastukset voidaan ottaa käyttöön, että saadaan johdonmukaisuutta. Vuosittain pitäisi myöskin raportoida, miten Schengen-alue toimii parlamentille ja neuvostolle. Ainoastaan toimielinten kautta voidaan huolehtia siitä, että järkevällä tapaa voidaan ottaa sisärajoilla uudestaan tarkastukset käyttöön. Kiitos. Kiitokset ja Mölzer. President, um Kiitos puhemies. Ehkä tässä on väärinkäsitystä tai sitä, että turistiviisumia tulkitaan laajalti tai ehkä provosoiden toimitaan, kun Italia ei ensimmäistä kertaa tällä tavalla anna näitä oleskeluviisumeita. Tässä rikotaan nyt Schengenin sopimusta tällaisten turistiviisumien käytön kautta. Näin houkutellaan lisää maahanmuuttajia ja tuhotaan Schengen. Kreikka, Italia ja Malta eivät ilmeisesti pysty riittävästi turvaamaan EUn ulkorajoja. Jos ajatellaan sosiaalimatkailua, niin tähän asiaan on puututtava. Uudet Schengen-jäsenet usein kohtaavat myös ongelmia tässä yhteydessä. Useilla Euroopan alueilla eurokriisin takia on yhä enemmän sosiaalista epätasa-arvoa ja rikollisuutta – Näitä vastaan pitää taistella, siksi mielestäni olisi aivan oikein, että sisärajatarkastuksia voidaan välillä myös järjestää. Senora. Kiitos Möltser ja sitten Kovaska, olkaa hyvä, minuutti. Dziękuję bardzo. Jest mi przykro, że dziś... Kiitos. Pahoittelen sitä, että sen sijaan, että keskustelisimme Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen, niin yritämme nyt tänään selittää ja perustella ja sitä ja keskustella näistä tarkastuksista, joita jotkut jäsenvaltiot ovat halunneet uudelleen ottaa käyttöön. Menemme siis kaksi askelta eteenpäin ja yhden taaksepäin EU:ssa. Nyt olisi korkea aika, että alamme keskustella mahdollisimman nopeasti Schengen-alueen avaamisesta sen sijaan, että pyrimme sulkemaan sen. Pahoittelen myös nähdessäni, että koko tässä menettelyssä parlamentti on ollut ihan sivuraiteilla, eikä parlamentin valta ole täysin kunnioitettu. Myöhemmin tällaiset järjestelyt, joita on nyt tehty, niin samalla tavalla parlamenttia ei ole kuultu riittävästi. Tuen tätä varauksella. Kiitokset äh, teille. Ja lopuksi Morvai, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy kivételes körülmények eh, között. Kiitos, puhemies. Nyt näyttää siltä, että poikkeusolosuhteet voivat perustella sen, että tehdään poikkeus yhdestä tärkeästä aikaansaannoksesta Euroopan unionissa. Että siis puututaan kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen koska myös Schengenin alueella voitaisiin näin tehdä. Huomenna äänestämme varmasti on pohdittava sitä, voidaanko ottaa tällaiset rajatarkastukset uudestaan käyttöön. No nyt meitä itä-eurooppalaisia pidetään vaarallisina ja siksi voidaan ottaa tällaiset tarkastukset uudelleen käyttöön. Jos poikkeusoloissa voidaan keskeyttää vapaa liikkuvuus, niin tästähän syntyy mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Pitäisiköhän päävoimankin va- pääoman vapaa liikkuvuus myöskin poikkeuksellisesti keskeyttää? Omassa maassani on pal- Unkarissa on paljon köyhyyttä, pienyritykset menevät konkurssiin, koska ne eivät selviä kilpailussa – kun länsimaista pääomaa virtaa maahan. Ehkä voitaisiin keskeyttää tämänkin vapaan liikkuvuuden toteutuminen tällaisissa erityisoloissa. Ehkä voitaisiin myöskin ottaa käyttöön suosituimmuusjärjestelmä, jolla tuetaan oman maan yrityksiä tällaisissa poikkeusoloissa. Kiitos. Kiitokset Morvaim Ja seuraavaksi komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ensiksi Romaniasta ja Bulgariasta. Tämä ei ole tämän päivän keskustelun aihe, mutta Komissio on useaan otteeseen sanonut, että me olemme sitä mieltä, että Romania ja Bulgaria ovat valmiit eh, liittymään Schengeniin. Tässä on tekni, tekniset kriteerit tosi, tosi samat kuin muillekin, mutta neuvosto ei ole pystynyt tätä päätöstä tekemään, mutta toivomme, että niin käy pian. No sitten Schengenin luominen, kuten tiedätte, on yksi olennaisimmista saavutuksista, jotka, joka unionilla on. 420 miljoonaa ihmistä voivat liikkua vapaasti vapaasti rajat yli ja tekevät miljardeja matkoja Euroopan unionissa ja se, tämä luku vain kasvaa. Lapista voi matkustaa Maltalle ilman passia ja se on todellakin käsin kosketeltava tulos ja se vaikuttaa huomattavasti sisämarkkinoihin neuvotteluissa on havaittu, että jotkut muut olisivat halunneet ehkä päästä vähän pidemmälle. Uskon kuitenkin, että tämä on hyvä välitysratkaisu, ainoa mahdollinen, joka nyt on mahdollinen ja voimme olla siitä ylpeitä, koska me voimme parantaa rajaa turvallisuutta ulkorajoilla sen kautta ja komissiolla on paremmat mahdollisuudet varmistaa se, ettei jäsenvaltioilla ole luvattomia tarkastuksia sisärajoilla ja me toteutamme jatkuvasti jatkuvasti arviointeja, jotka lukee, luo luottamusta enemmän. Tämä luottamus oikeastaan on ollut kadoksissa puolitoista vuotta sitten alkaneen poliittisen keskustelun aikana. Ja tätä, tästä, ja minä toivon ja rohkaisen, että te äänestäisitte näiden ehdosten ehdotusten puolesta, jotka Koelho ja Weber ovat laatineet. Suurkiitokset teille edelleenkin mainiosta työstä, jotta tämä asia saadaan Irlannin puheenjohtajakauden aikana loppuun. Kiitokset komission jäsenelle ja sitten esittelijä, herra Koelho, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Malmström, ne, jotka todella tässä voittavat, on komissio, koska se on lähettänyt voimakkaan viestin sitä vastaan, että ei noudatettaisi tätä säännöstöä. Kiitos siis ja myös kaikille niille, jotka ovat minua tässä tukeneet. Ei pidä liioitella uusien rajatarkastusten käyttöönottoa. Kyse on todellakin poikkeustilanteista, kun komissio voi näitä tarkastuksia ottaa käyttöön, niin silloin on kyse jonkun maan turvallisuudesta tai siihen liittyvistä ongelmista. Tässä ei todellakaan pyritä nyt hankaloittamaan ihmisten vapaata liikkuvuutta päinvastoin. Kaikki laittomat tarkastuksethan tässä nimenomaan pyritään sisärajoilla torjumaan – tällä uudella mekanismilla. Eli on väärin väittää, että maahanmuutto jotenkin selittäisi näiden rajatarkastusten uudelleen käyttöön ottoa. Me tuemme tätä uutta lainsäädäntöä ja kyse ei todellakaan ole tässä nyt Bulgariasta ja Romaniasta. Niiden pitäisi olla jo Schengen-alueessa mukana, mutta siis ne, jotka pelkäävät Bulgariaa ja Romaniaa ja jotka väittävät, että ehkäpä liittymisen aikaan ne kaikki vaatimukset täyttäisivät, mutta eivät sitten täyttäisi niitä niin jälkeen, niin se on väärin. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää koko ajan noudattaa tiettyjä vaatimuksia, eikä tätä saa käyttää tekosyynä nyt sille, ettei Bulgaria ja Romania pääsisi koskaan mukaan Schengen-alueeseen. Kiitän vielä kerran kaikkia, jotka tässä ovat toimineet, myös niitä, jotka äänestivät vastaan. Ja kuten Ensiu totesi, tai hän on erityisesti esittänyt useita ehdotuksia. Kiitän häntä ja myöskin Rouva Weberiä. Kiitokset ja viimeiseksi Weber, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä käytän viimeiset minuutit seuraavien ajatusten välittämiseen. Ensiksi tahtoisin kiittää täydestä sydämestäni ystäväni ja kollegaani Carlos Coelhoa, mutta myös kaikkia muita kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Myös haluan kiittää avustajamme sekä parlamentin henkilökuntaa, joka kaikkineen on auttanut meitä kovasti. Ja toiseksi haluaisin välittää teille seuraava, seuraavan ajatuksen. Minä olen vakuuttunut Euroopan ajatuksesta ja minu, minä en ole sinänsä hämmästynyt siitä, että mitä on nyt tapahtunut. Olen tyytyväinen siitä, että olen saanut tämän työn, vaikka olenkin Schengenin ulkopuolisesta maasta. Kuitenkin tämä koko hanke kuuluu kaikille unionin kansalaisille. Olen miettinyt asiaa kovasti oman maani kannalta, Romanian kannalta siis, ja toivonut, että tämä uusi Schengenin hallinnointijärjestelmä voisi tarjota Romanialle ja Bulgaarialle mahdollisuudet liittyä Schengeniin, koska Romania esimerkiksi on teknisesti täysin valmis liittymään ja on myös kovin halukas eh, liittymään eh, Schengeniin. Me olemme kaikki Euroopan kansalaisia ja, kansalaisia ja haluamme nauttia samoista oikeuksista muiden kanssa. Kiitoksia. Kiitokset eh, Weber. Nyt päätämme tämän asian käsittelyn ja huomenna äänestämme tästä asiasta puoli 12. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla yhteiskeskusteluun tilinpäätöksistä ja muista vastaavista. Leenen mietintö, jonka jälkeen Aalin McCarthyn mietintö avoimuusvaatimuksista. Ja aloitamme esittelijää Leenestä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. herr präsident meine sehr verehrten damen und herren kollegen! arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat kollegat tämä asia on tärkeä.